Okay. Dear colleagues, please take your seats. Hyvät kollegat, olkaa hyvät ja istuutukaa. Okay, dear colleagues, please take your seats. Hyvät kollegat, olkaa hyvät, istuutukaa. Now, uh, where's the... No. Uh, as, uh, as uh, some of you know, kuten ehkä jotkut teistä tietänevät, as some, as some of you may know, Kuten kun teistä tietävät, neljä päivää sitten minut nimitettiin uudeksi Kreikan ulkoministeriksi. I thank you. The interesting part of this... Sen työn mielenkiintoinen osa on se, että sunnuntaina maanantaina Luxemburgissa, kun ensimmäistä kertaa virallisesti tapasin muut ulkoministerikollegat kaikista teidän maistanne. Kukaan ei onnitellut, kaikki sanoivat vain, että lykka till. So. I, I just wanted to tell you, uh, a, a brief... Halusin vain lyhyesti sanoa teille kaikille näkemiin. Parlamentti ja minulle jää kova ikävä. Minulle ikävä kaikkia niitä ystäviä, joita täällä sain. Ei varmaankaan ole parempaa paikkaa Euroopassa sitä intohimoa ja sympatiaa varten, mitä parlamentissa on. Olen erittäin kiitollinen parlamentille. Ja en halua sanoa mitään lopullisia jäähyväisiä, enkä halua, että unohdatte Kreikan, jota olette oppinut viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin sanon, et, mitä ehdottaisin, että teemme. Millä tavalla sanotaan puolesta kreikaksi? Iper. Miten sanotaan vastaan? Kata. Ja miten sanotaan tyhjää? Apohi. No hyvä. Mitä haluaisin on, että sosialistit ja GUE olette IPER, EPP ja ECR olette KATA. Vihreät ja ALDE olette APOHI. Yksikertaista. No niin, tehdään se. Fantastic. Fine. Erinomaista. Thank you very much. Uh, there's a point of order. Ja Schulz haluaa työjärjestyspuheenvuoron. Paljon kiitoksia puhemies. I know. I know it's a mistake. It's a mistake. Please call it, please. Herr Präsident! Puhemies. Puhemies. Pyysin puheenvuoroa, koska varmaan kollegat sallivat, että ryhmäni nimissä, mutta muidenkin kollegoiden nimissä varmasti voin sanoa, että teillä on hankala työtehtävä e- edessä. Sen tiedätte paremmin kuin me. Me tuemme täysin solidarisuutta uutta tehtävänne kohtaan, riippumatta siitä, mikä on poliittinen tahtomme. Meillä on yhteinen tahto, että tämä mahtava maa, jonka ulkoministeri olette, mahdollisimman nopeasti pääsee syvästä kriisistään. Me tarvitsemme Kreikkaa. Me suhtaudumme solidaarisesti teidän maahanne ja teihin. Henkilökohtaisesti haluaisin, arvoisa varapuhemies, ulkoministeri Stavros, olette ystävä, loistava kollega, rikastutitte meidän oloamme täällä. Kiitos tästä yhteistyöstä, kiitos. Thank you very much, dear colleagues. Bye bye. Kiitoksia kovasti kollegat. Kiitoksia. Hei hei ja annan erinomaiselle toiselle varapuhemiehelle aina Wallacilla nyt.